Mes chers collègues, mesdames et messieurs, je vous invite à gagner votre place. J'ouvre la séance. Hyvät kollegat, aloitamme talousarviovaliokuntamme kokouksen ja pyydän jo näin heti ensi alkuun anteeksi, että olemme hieman myöhässä. Se johtuu yksinkertaisesti siitä, että poikkeuksellisesti koordinaattoreiden kokous venyi yli aikataulun. Meillä oli erittäin työntäyteinen esityslista tänään. Haluaisin ensiksi olla varma siitä, että teille tarjoiltu esityslistaluonnos voi tulla hyväksytyksi kuitenkin sillä muutoksella, että kohta yhdeksään on lykätty hamaan tulevaisuuteen ja kohta 14 kiinteistöpolitiikka, sekin lykkääntyy, koska me emme ole saaneet siihen asiakirjoja. Ja näin ollen esittelijämme Monika Holmaier voisi paremmin kertoa meille näkemyksestään. Jos te ette vastusta tätä, niin nämä kaksi kohtaa lykätään tuonnemmaksi. Ja näin ollen tämä esityslistaluonnos on hyväksytty, ellei näe tai kuule vastustavia ääniä. Minä kerron teille koordinaattoreiden kokouksessa tehdystä päätöksestä. On kyse siitä, että pyydämme lupaa oma mietinnölle Euroopan investointipankin vuosikertomukseen liittyen. Te olette saaneet pöytäkirjaluonnokset viimeisimmistä kokouksista 90. marraskuuta, 8. joulukuuta, 9. tammikuuta, 12. tammikuuta ja 9. helmikuuta näin olen laadittuina. Voinette nekin hyväksyä, ellei joku vastusta ei kuulu eikä näy muutoksia, ehdotuksia vastustavia, niin eli ne on näin ollen hyväksytty. Nyt annan sitten puheenvuoron kollega Ashworthille, joka esittelee meille muut pääluokat, erityisesti ennakkoarvio tulosta ja menosta varanhoitovuodeksi 2018 parlamentille. Kiitos etukäteen jo siitä, että on meille jaettu etukäteen hyvin selventävä luonnosteksti. Kiitokset puheenjohtaja lausunto, äh, mietintöluonnos, äh, joka teillä on edessänne, on tällä lainsäädäntökaudella kolmas laatuaan tämän monivuotisen rahoituskehyksen aikana. Tarant ja Depre edeltäjäni tässä työssä ovat äh, auttaneet minua aivan valtavasti. Kiitos heille siitä. Varjoesittelijöiden kanssa olen käynyt varhaisemman mietintöversion läpi ja ottanut heidän huomioitaan jo tähän tekstiin, tähän mietintöluonnokseenkin huomioon. En nyt käy tätä tekstiä riviriviltä läpi, mutta kerron kuitenkin valitsemistani ja alueesta. Ensinnäkin vastinetta rahalle. Niin kuin aiempinakin vuosina Euroopan parlamentin budjetti yritetään pitää 20 prosentin 20 prosenttia alla otsakkeen 5. Ja näin ollen säästökohteita tarvitaan. Ja kiitän kaikkia kollegoita jo ennalta, jos he minulle kertovat ajatuksistaan mahdollista säästökohteista. Toinen asia on tietenkin se, että parlamentin täytyy voida hoitaa tehtävänsä tehokkaasti ja näin ollen parlamentin eri palvelujen ja eri yksiköiden täytyy voida hoitaa tehtävänsä meidän tuellamme. Kolmas asia on avoimuus ja tilivelvollisuus. Aivan ilmeistä on, että on koko joukko asioita juuri rahoitukseen riittyen, mitä tulee poliittisiin puolueisiin, siis poliittiset puolueet ja säätiöt ja näiden rahoitus ovat äh, herättäneet kysymyksiä äh, tälläkin hetkellä hyvin äh, korkeaa näkyvyyttä saaneita tapauksia on julkisuudessa käsittelyssä siitä, miten tätä puoluerahoitusta on käytetty. En minä tarkoita sitä, että tässä kritisoin suinkaan kaikkia puolueita tai kaikkia säätiöitä, jotka rahaa ovat saaneet. Monet ovat ja todella käyttäneet parhaita käytänteitä ja näin ollen toimineet sääntöjen mukaisesti ja varmasti ansaitsevat rahat jatkossakin. Mutta avoimuuden ja tilivelvollisuuden vahvistaminen ovat asioita, eh, joita olen pohtinut ja tehnyt tässä ehdotuksiakin. Kiitän muuten eh, virkamieskuntaamme heidän jo toteuttamistaan toimista. Ja haluan mielelläni jatkaa heitä sen varmistamiseksi, että avoimuus ja läpinäkyvyys todella toteutuvat. Sitten äh, muita sekä, joita pidän tärkeänä, kyberturvallisuus. Olen saanut kovasti äh, tukea äh, työssä kyberhyökkäysten torjumiseksi parlamentissa ja tuen parlamentin toimia käsitellä kyberturvallisuutta. Tämä on jatkuva uhka ja se on kasvava uhka. Meidän on todella ymmärrettävä nämä vaarat ja sen sijaan, että käyttäisimme rahat ennalta, meillä täytyy olla myös varaa reagoida. Sitten rakennuspolitiikka, muutama seikka. Täytyy sanoa, että olin pettynyt siihen, että puhemiehistö ei ole toimittanut pitkän aikavälin kiinteistöstrategiaa. Itse asiassa tällainen sitoumus on tehty, mutta viimeisen vuoden mittaan tällaista asiakirjaa ei puhemiehistöltä ole saatu. Ja niin pitäisin sitä tärkeänä. CAD-rakennus eli Konrad Adenauer rakennus alkaa olla kunnostettu, hyvä niin, ja täytyy varmistaa, että rahat on käytetty oikein ja hyvin. Mitä tulee sitten PHS-rakennukseen? Tarvitaan kyllä lisää avoimuutta puhemiehistön ehdotusten ja pääsihteerin ehdotusten perustelemiseksi. Ilmeistä on, että rakennusta on kunnostettava. Ja jo tänä vuonna budjetissa tarvitaan rahaa kunnostustöiden valmistelua varten, mutta mielestäni tässäkin asiassa tulisi toimia avoimemmin. Kun näitä säästökohteita parlamentin talousarviossa etsitään, niin tässä jo jonkin aikaa olen äh, tarkkaillut näitä suullisia äh, äänestysselityksiä. En minä sinänsä pidä ongelmallisen äänestysselitysten pitämistä suullisesti, mutta joskus ihmettelen, että miksi, jos nämä, asiat, jos nämä äh, puheet tarkoitetaan ainoastaan omalle yleisölle, miksi ne tulkataan 23 kielelle, miksi tarvitaan ylimääräinen tulkkitiimi hoitamaan nämä äänestysselitykset, eikö parhaat kollegat nyt kun kuitenkin pyrimme rohkaisemaan kollegoita Äh, käyttämään kirjallisia, su, kirjallisia äänestysselityksiä, niin he voisivat myös käyttää Voxboxia sitten puhuakseen omille äänestäjilleen ja nauhoittaakseen näitä puheita, mutta näin tulkkauskuluista voitaisiin kyllä säästää. Sitten 2019 äh, vaaliviestintäohjelma. Pääsihteeri on pyytänyt rahoitusta ohjelman tueksi. Hyväksyn tämän ja ymmärrän, että meidän täytyy alkaa sitoa näitä määrärahoja jo vaaleihin valmistautumista varten, mutta mitenkä nämä menot tulisi sitten jakaa? Tätä olen tarkastellut jo kollegojen kanssa ja nyt vielä pyytäisin kaikkia kollegoita katsomaan, mitenkä ja mm, milloin ja missä näitä rahoja käytetään. Samoin sitten jäsenten yleinen kulukorvaus. Monet kollegat ovat asiaa, asiasta esittäneet minulle huomautuksia ja mm, monet ovat vaatineet lisää avoimuutta yleisen kulukorvaukseen parlamentissa. Torstaina jälleen tapaan varjoesittelijät ja pidän hyvin tervetulleena kaikkien teidän apua mietintöä valmistellessa. Kiitos. Kiitos esittelijälle. Me aloitamme nyt keskustelun aiheesta. Monet teistä ovat jo pyytäneet puheenvuoron reagoimakseen. Edustaja Ryybi aloittaa. Kiitos puheenjohtaja. Haluan lämpimästi kiittää kollegaa. Euroopan parlamentin talousarvio on tietenkin Äh, hyvin herkkää tasapainoa vaativaa asiaa ja Richard Ashford on mielestäni osunut tässä ihan naulan kantaan myös puheenvuorossaan. Ja kun puhutaan Euroopan demokratiasta, niin demokratiaa tulee vahvistaa ja tähän mielestäni tulee toimemme keskittää. Näin ollen äh, ilmeistä on, että kun tämä miinus neljä prosenttia budjetissa hallitusten ja valtioiden päämiehiltä – määräys tuli ja sitten kun vielä tuo ylimääräinen kohta 76 hylättiin viime vuonna, koska piti vähentää henkilöstöä vielä yhdellä prosentilla, niin tämä on aiheuttanut kyllä ongelmia muun muassa valiokuntien työskentelyyn. Nyt sitten Brexit-neuvottelut tulevat vaatimaan miestyövoimaa ja meille tulee uusia tehtäviä ja kyllä tämä on äärimmäisen äärimmäisen vaikeaa. Ja minun on vaikea kuvitella, mitä tapahtuu, kun poliittinen, jos poliittinen taso ei löydä ratkaisua Brexitiin. Näin ollen kannattaisin pikemminkin, että tätä 19,06 ei vielä leikattaisi, vaan parlamentin tulisi pikemminkin pitää kiinni 20 prosentista valmistellen tai valmistautuen Brexitin tuomiin yllätyksiin Tämä 20 prosentin ylärajahan on valittu, jotta voimme osoittaa olevamme säästäväisiä, mutta 20 prosentin tason alittaminen ehdotetulla tavalla minun mielestäni ottaen huomioon vaikea tilanne Euroopassa, niin ei, tämä ei ole mahdollista. Kyberturvallisuuden tukeminen erittäin, erittäin myönteinen asia – jonne esittelijä on keskittynyt. Ensi vuonna Brexit-neuvotteluissa ja myös vaalien alla parlamenttiin tulee kohdistumaan verkkohyökkäyksiä. Näemme ongelmat Turkin kanssa muun muassa, Yhdysvallat, Venäjä, ympäri Eurooppaa on suuria ongelmia ja hyvin vähän tukea demokratialle. Ja näin ollen onkin tärkeää, että kyberturvallisuutta tuetaan. Yleinen kulukorvaus Tätäkin keskustelua on käyty jo jopa vuosikymmeniä. Kauden aluksi kaikki poliittiset ryhmät oikeastaan sopivat asiasta ja pyytäisinkin, että tätä lainsäädäntökautta varten tehty sopimus nyt säilytettäisiin, pidettäisiin tuosta sopimuksesta kiinni. Ja jos seuraavaa lainsäädäntökautta varten tulee tehdä muutoksia, niin keskustelut voidaan toki käynnistää, mutta olisi varmaankin hyvä, että tarkasteltaisiin toimia vapaaehtoisena ja kaikki voisivat sitten on vaikkapa luvata täydellistä avoimuutta, läpinäkyvyyttä, joten minä ehkä pikemminkin korostaisin vapaaehtoisuutta ja kannustimia Eli että ne, jotka toimisivat täysin läpinäkyvästi, hyötyisivät tästä jollain tavalla, mutta tämä juuri avoimuutta hyödyttäisi, että jäsenet itse ähm, valitsisivat sellaisen äh, avoimuuden tason, jota pitäisivät äh, äänestäjilleen tärkeinä. Sihteeristölle sanoisin, että työtaakkamme on kyllä lisääntynyt viime kuukausina. Me, meillä on sisäisissä säännöissä lukuisia uusia määräyksiä ja yksi niin itse asiassa toimii lähestulkoon täysipäiväisesti kirjanpitäjänä ja niin edelleen. Ja tämä on kyllä hyvin, hyvin tärkeää, kun puhutaan avustajista, työntekijöistä, olisi tärkeää, että avustajamme saisivat kunnon korvauksen, kun katsotaan, minkälainen kohde heihin kohdistuu, niin kyllä tämän täytyisi mielestäni heijastua myös heille maksettavaan korvaukseen. Meidän tulisi kohdella heitä paremmin. Eivät nämä rahat kuulu meille, vaan avustajillemme ja työntekijöillemme. Inflaatio tulee ottaa huomioon ja ylipäätään työntekijöidemme pätevyydestä. Heille tulee maksaa kunnollinen korvaus. Vaalivuonna tämä on ilmeistä parlamentilla on paljon tehtävää ylipäätään äh, kutsua ihmisiä urnille. Äh, äänestysvilkkaus on sekin yksi demokratian kulmakivistä ja vuonna 2019 Brexit tulee toteutumaan sitten, sitten käytännössä, joten vaalivuosi tulee olemaan aikamoinen takka paitsi brittikollegoillemme myös meille ja toivon, että sitten Euroopan parlamentti ja brittiparlamentti löytävät yhteisiä ratkaisuja, jotta kansalaiset saavat mahdollisimman hyvän lopputuloksen. Kiitos. Monsieur Manka. Kiitos, edustaja Manka. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Chcem sa poďakovať pánovi spravodajcovi. E, myslím si, že sa odvážne pustil do... Paljon kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää mielestäni. Hän reippaasti on vuonna 2018 budjettia lähtenyt muokkaamaan. Me kaikki tulimme tukemaan tarkistuksen häntä. Ja muistan, että viimeksi pääsihteeri oli tällä paikalla ja minä esitin kysymyksen tuolloin viime vuonna huhtikuussakaan hyväksyimme sen periaatteen, että viiden vuoden välein Euroopan unionin Euroopan parlamentin talousarviota ei vain sidottaisi indeksiin, sillä välillähän kävi niin, että esimerkiksi moneksi vuodeksi indeksoimme jotakin ja meillä oli tietyissä tapauksessa käytössä kerroin, joka olikin korkeampi kuin inflaatio. Eli me teemme joka viideksi vuodeksi talousarvioon ja tämän jälkeen äm, käymme indeksikorotukset läpi ja sovimme tuolloin, että ensimmäinen vuosi oli vuonna 2018. En ole nyt vielä puhunut pääsihteerin kanssa äm, siitä, kun toteutunut enkä ole tyytyväinen aivan siihen, että olemme tehneet kollegoiden kanssa tällä kovaa työtä Euroopan parlamentissa ja kukaan ei oikeastaan kuuntele. Mitä nyt on tapahtunut? Voimmeko me toimia näin? Vaikuttaa siltä, että loppuvuodesta meillä on noin 70 miljoonaa euroa ylijäämää. Ja tiedämme, että se on myöskin tämän vuoden talousarviossa mukana ja me olemme käyttäneet tätä ylijäämää rakennuskulujen tai muiden vastaavien kulujen kattamiseen, mutta miksipä meillä ei voisi olla parempaa budjetointia? Miksi niitä varoja käyttäisi esimerkiksi korjauksiin aikaisemmin? Voimme säästää miljoonia euroja näin äm, korkokuluina. Tämä on ensimmäinen asia, joka voitaisiin tehdä paremmin. Se toinen asia, minä kvestorina olen saanut Euroopan parlamentin edustustoista eri jäsenmaista tietoja ja niitä tarkastellessani havaitsin, että Euroopan parlamentin tiedotustoimistolla on yhdeksän avointa poliittisille toimijoille vuokrattavissa olevaa toimistoa. Ja näistä kuusi on ollut vuosia jo vapaana Roomassa esimerkiksi. Tämähän on sellaista kiinteistötilaa, josta me maksamme, jota ei käytetä. Meillä on esimerkiksi Vilnassa kolme toimistoa ja yksikään Euroopan parlamentin suurista poliittisista ryhmistä ei edes tiennyt, että näitä tiloja voi vuokrata. Ja sitten ehkäpä jollakin poliittisella ryhmällä on yksi meppi, hän saa käyttöönsä nuo tilat ilmaiseksi. Me voisimme käyttää tätä äm, vuokratilaa paremmin, niin sitä voitaisiin käyttää optimaalisemmalla tavalla, mutta asiasta täytyy keskustella ensin syksynä. Monsieur Dupré. Kiitos, edustaja Dupré. Uh, äh, merci, monsieur. Kiitos, puheenjohtaja. Ihan ensinnäkin haluaisin sanoa, jonka olen jo aiemmin sanonut pidin kovin paljon tämän kyseisen henkilön mietinnöstä. Se oli hyvin kirjoitettu, hyvin jäsennelty ja hyvin perusteltu. Kun se tulee brittiläiseltä ECR-jäseneltä, niin se on todella hienoa. Ja koska me olimme monista asioista yhtä mieltä, mutta kuitenkin sallin, että muutaman huomion olen. Niin totta kai samaa mieltä kun puhutaan parlamentin eh, budjettiluonnoksesta ja puhutaan 20 prosentista, niin eh, se on hyvä, mutta meillä oli riittävästi kriittistä pohdintaa siitä, miten joitakin menoja on lisätty tai jotain pyydetty lisättäviksi. Käyn näitä niistä muutamia nopeasti läpi. Voidaan katsoa, että jos jätetään pois ylimääräiset kulut, niin todellista nousua on 3,26 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. No ihan hyvä, jos, jos tämä nousu koskee henkilöstömenoja, niin kyllä se voidaan hyväksyä, koska meidän pitää sopeuttaa palkat nykyiseen laskentajärjestelmään. Mutta jos tämä koskettaa 68 prosenttia kuluista, niin kyllä silloin sano, pitää sanoa, että tarvitaan enemmän kuin indeksikorotusta. Jos meillä on 2 prosentin indeksikorotus, niin silloin nämä kokonaisuudessa tullaan tähän 3,26 sanoin esittelijälle, että, että minä olen tässä tehnyt pientä laske, pieniä laskutoimenpiteitä viimeisten vuosien aikana – minä olen katsonut, mitä budjetin kohti oli järjestelmällisesti yliarvioitu, siis järjestelmällisesti. Eli se on ollut jonkin lailla niin kuin ra- sisäisiin rakenteisiin laitettua. Jos ajattelemme, että joka vuosi tulee sitten näitä keräilyjä, joilla rahoitetaan esimerkiksi kiinteistöpolitiikka, Tämä on ihan jäsennelty ja se on sinne juurtunut jollakin tavalla. Siitä on tullut hämmästyttävän säännöllistä tässä kokonaisrakennelmassa. Meidän pitää olla hyvin valppaita tämän suhteen koska meille sanotaan, että nämä määrärahat ovat välttämättömiä, kun halutaan rahoittaa esimerkiksi Konrad Adenauer-rakennusta. Adenauer-rakennus äh, näkyy tässä ensi vuoden menoarviossa noin 60 miljoonaa on sille varattu. Jos otan huomioon menot, jotka on jo kirjattu budjettiin aivan tyhjentävästi, niin siellä on jo suunniteltu Adenau-rakennuksen päättämiseen 23, 32 miljoonaa. Eli meidän pitää mitä hakea 27 näistä keräilysiirroista. Mutta joka vuosi se on 50-70 miljoonaa tämä keräily. Eli meidän täytyy tutkia tätä hieman vakavammalla mielellä. Ei meidän pidä nyt tässä lähteä köyhtymään, mutta, mutta en ole ihan samaa mieltä siitä, kun koko ajan halutaan vain puhua menojen lisäämisestä jotka nimenomaan korostuvat juuri ennen vaaleja. Ei tämä ole mielestäni hyvä strategia, eli pitää olla hyvin valppaana sen suhteen. Meidän pitää tarkemmin ja vakavammin tutkia vähän asianmukaisemmin näitä korotuspyyntöjä, ovatko ne oikeutettuja ja asiallisia, mutta olen ihan samaa mieltä, jos kun puhutaan turvallisuusprioriteeteista. Vaalikampanjasta minä olen vähän varauksellisempi. 25 miljoonaa euroa joka näkyy tässä. Edustaja Schwartz, korjaa minua, jos sanon tässä nyt typeryyksiä, jos ne olisi näitä lisä, yl, lisämenoja. Mielestäni ne eivät kuulu sinne, enkä ole yhtä vakuuttunut mistään lisäarvosta, jos kun puhutaan 25 miljoonasta. Voin sanoa, että jos puhutaan kaikista näistä, mitä parlamentin yksiköt koko EU tekee koko ajan, mm, kun se laati julkaisuja ja tiedotteita, niin se suunnataan vain joillekin tietyille tahoille. Meidän pitää tässä on haluttu vakuuttaa niitä ihmisiä, jotka ovat jo vakuuttuneita. Mutta meidän pitää nimenomaan saada meille vihamieliset piirit tai täysin välinpitämättömät piirit kiinnostumaan. Eli tässä olisi käytävä todellista keskustelua parlamentin tiedotus- ja julkaisuyksikön edustajien kanssa, jotta voisimme saada muut, tähän vähän perustavaa laatua muutosta. Minä puhun vielä esittelijälle ehkä tästä enemmän, mutta arvostan joitakin hänen kommenttejaan, kun hän puhuu nimenomaan tai kritisoi nimenomaan sitä, kun on lähdetty luomaan 76 uutta kohtaa poliittisille ryhmille. Olen samaa mieltä myös siitä, että pitää rajoittaa joitakin joidenkin poliittisten ryhmien menoja nimenomaan indeksin indeksiä seuraten. Mutta eräs on toinen paikka ja hänen lähestymistapansa on hyvä, kun puhutaan. En tiedä, mikä on tämä virallinen termi, onko se kulukorvaus, yleiset menot. Hänen tekemänsä ehdotus tässä pyydetään pääsihteeriltä ja puhemiestolta laatimaan todellista tarkistusta järjestelmään, jonka pitäisi ottaa käyttöön seuraavalla lainsäädäntökaudella. Jos me teemme nyt jotain, niin pitäisi tehdä, se tapahtuu aika nopeasti ja huonosti valmisteltuna, mutta nimenomaan nimenomaan eh, millä tavalla pitäisi nyt eh, määrätä ja oikeuttaa kulukorvaukset seuraavalle lainsäädäntökaudelle, niin se on välttämätöntä tehdä se huolellisesti hyvin ja hyvin valmisteltuna. Meidän pitää saada pääsihteeri ja byro tästä myös kiinnostumaan. Hyvä puheenjohtaja, tässä vaiheessa niin minun ensimmäiset kommentit, mutta varmasti voimme keskustella näistä myöhemmin pienemmässä piirissä. Edustaja Donano. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan kuten kollegani Manka ja muut kollegat, olen samaa mieltä siinä, että meidän pitäisi parhaalla paremmalla tavalla eurooppalaisia varoja, erityisesti Euroopan parlamentin käytössä olevia varoja käyttää. Aivan oikein esittelijä toi esiin sen, että parlamentin täytyy tässä olla esimerkillinen mutta me emme toimi kuitenkaan missään kuplassa. Euroopan parlamentin täytyy voida kommunikoida, sen täytyy saada työnsä tunnetuksi ja sen täytyy olla auki ulospäin, jotta ihmiset tuntisivat sen arvot, eurooppalaiset arvot. Tässä yhteydessä viestintä ja ne palkinnot, joita myötämme, kuten Saharoin palkinto vuosittain, ovat kriittisessä roolissa, kuten myöskin Lux-palkinto tämä rohkaisee äh, myöskin äh, taideteolliseen tuotantoon, elokuvatuotantoon. Luonnollisesti Euroopan parlamentin täytyy viestiä myöskin lainsäädännöllisestä työstään. Se ei voi jättää äh, tätä kenttää vain neuvostolle tai komissiolle. Euroopan parlamentille ehdotettu talousarvio, tämä 25 prosentin alapuolella oleva osuus, ähm, tässähän pyrkimyksenä on käyttää parlamentin varoja parlamentin eh, tunnettuuden rakentamiseen. On tärkeää, että Euroopan kansalaiset eh, haluavat äänestää joka viides vuosi Euroopan parlamentin vaaleissa. Meidän velvollisuutemme on tehdä parlamentista paremmin tunnettu niin, että äänestäjät todellakin tulisivat vaaliurnille parlamentin vaaleissa. Kiitos. Edustaja Gardia Saval, olkaa hyvä. presidente. Algunos comentarios generales on... Kiitos paljon puhe, puheenjohtaja. Minulla on kommentteja, jotkut, monet ovat niistä jo kuultu, mutta sosialistipuolueen edustajana voin sanoa, että olen suurimmasta osasta samaa mieltä niistä periaatteista, mitä Ashford tässä sanoi, kun on puhe, kun on puhe juu, yleisistä julkisista varoista ja näkyvyydestä. Enemmän informaatiota me voimme tarjota, jos halutaan enemmän avoimuutta, niin meidän rahojemme käytössä, niin se on aina hyvä, koska silloin me voimme paremmin kertoa ja perustella, minkä takia, miksi olemme toimineet näin, on kuin se yleisistä menoista. Sehän on yleinen keskustelu, joka tulee aina esille, kun puhutaan talousarviosta. On totta, ettei tämä ole ensimmäinen kerta, kun pyrimme ratkaisemaan tällaista ehdotusta parlamentissa, mutta, mutta aika usein ei myöskään aina tiedetä, mitä tässä parlamentissa äänestetään. Sen takia on hyvä ehdotus, että tämän lainsäädäntökauden aikana pyytäisimme pääsihteeriltä ja byrolta konkreettista ehdotusta e, nimenomaan seuraavalle lainsäädäntökaudelle, kun puhuttiin kulukorvauksista ehkä muistakin. Mitä sitten tulee poliittisiin puolueryhmiin, se on tietysti ihan sama asia. Totta kai puolamme mahdollisimman suurta avoimuutta ja parempaa Äh, varojen käyttöä, mutta myös puolamme myös sitä, että Euroopan tai siis EUn budjetista, parlamentin budjetista rahoitetaan eurooppalaisia, puo, eurooppalaisten puolueryhmien toimintaa. Mehän olemme Eurooppa-henkisiä, Eurooppa-myönteisiä. Me haluamme enemmän kilpailukykyä Euroopalle ja silloin on Tämä on ihan hyvä ehdotus, jos se tulee eurooppalaisilta puolueilta ja me voimme myös valvoa sitä paremmin. Jos me haluamme eurooppalaisempaa politiikkaa, niin ei silloin ei kai ole mitään ihmeellistä siitä, että jätetään tämä kansallisille, <clears throat> kansalais, kansallisille puolueille 28 politiikan vetäminen. Eli silloin se on eurooppalaisten puolueryhmän rahoituksesta otettava. Me haluamme tietysti tehdä laadukkaita tutkimustyötä, laadukkaita tutkimuksia, eikä silloin saa koskaan kyseenalaistaa mitään tutkimustyötä. Minä haluaisin käsitellä vähän enemmän, kuinka paljon rahaa käytetään erilaisiin tutkimuksiin ja mitkä yksiköt, mitkä palvelut, tahot näitä tekevät, ettei tulisi päällekkäisyyksiä ja niin, koska meillä on myös sisäisiä yksiköitä, ja milloin, jotka voisivat tehdä tätä työtä sen sijaan, että palkataan ulkoisia toimijoita tähän sitten kun puhutaan inflaatiosta, niin totta kai se liittyy tiukasti budjettiin ja palkkoihin, palkkioon, se liittyy parlamentin työntekijöiden palkkioihin ja palkkoihin, mutta ei pidä lähteä lisäämään budjettia jos, jos se luku lähestyy liian paljon inflaatiota. Ja tätä pitäisi tutkia vähän yksityiskohtaisemmin. Olen tässä samoilla linjoilla edustaja Mankan kanssa, että budjetissa, kun sitä lähdetään toteuttamaan, joka vuosi siinä on aika huomattavia eroja. Mitä tulee Lux-palkintoon? Mehän käymme sitä joka vuosi sosialistit puolamme tämän palkinnon jatkuvuutta. Sitten kaksi kysymystä edustaja Ashfordille, kun hän mietinnössään ehdottaa jotakin. Emme oikein tiedä, mikä on ollut motivaationa näissä kahdessa ehdotuksessa. Haluatte vahvistaa vuoropuhelua kansallisten parlamenttien kanssa. Kyllä, tässä on aika paljon nähty vaivaa. En on tiedä, onko tässä nyt joku erityinen konkreettinen alue, toimiala, josta te haluaisitte vahvistaa yhteydenpitoa kansallisiin parlamentteihin. Ja toinen liittyy siihen, vaalikampanjaan suunnattuihin varoihin ja rahaan. Halutaanko, halutaanko tässä rajoittaa tai selittää tarkemmin, mikä on Euroopan parlamentin rooli? Mitä mieltä Ashford on siitä, että minä haluaisin häneltä enemmän tietoa, mitä hän haluaakaan keskittää jotenkin, haluaakaan rajoittaa jotenkin tämän rahan käyttöä, joka on suunnattu vaalikampanjan tiedottamiseen? La parole est à monsieur Taran. Edustaja Taran, olkaa hyvä. Thank you. Uh... Kiitos ihan nopeasti minultakin. On mukava, että teksti viime kokouksen jälkeen on parantunut näin huomattavasti. Sehän oli erinomainen pohja keskustelulle jo ennalta ja nyt tällaisenaan siitä on tullut vieläkin parempi kuin alun alkaen. Erityisesti haluan kiittää esittelijää siitä, että viime kokouksessa esitetty huomio PHS rakennuksen eh, eliniän odotteesta ja ylipäätään huomiot eh, kiinteistöpolitiikasta tässä ovat nousseet esiin. Mm, entäpä säästöt sitten? Mikäpä sen ilmeisempää kuin vähentää äänestysselityksiä sieltä parhaasta katseluajasta. Laitetaan ne sinne yön ö, tunneille. Ja mielestäni suullisia äänestysselityksiä ei tulisi ollenkaan esittää kirjallisia, vaan eli että näitä ei tulisi tulkata eikä kääntää en tiedä, onko muilla valiokunnilla muita kantoja ja että onko tässä asiassa muitakin eh, ulottuvuuksia kuin tämä budjettiulottuvuus. Jos eh, vaaliviestintäohjelmaan on tarkoitus käyttää rahaa, niin minua hiukan eh, yllätti tuo Gardia Sabalin huomio siitä, että hänestä rajoituksia oli liikaa. Ette kollega muista, että pyysimme, että edustajamme olisi valmistelukomiteassa mukana ja pääsihteeri ei selkeästi luvannut, selvästi luvannut, että olisimme mukana. Jos olisimme olleet mukana, ehkä rajoituksia olisi ollut vähemmän, mutta kun budjettivaliokunta ei ole mukana, niin sitten näitä tiukkoja rajoituksia kyllä tarvitaan, eikö totta? Tässä oikeastaan kaikki. Ja on vähän sellainen vaikutelma, että tänä vuonna ehkä budjetti menettely tulee olemaan vähemmän kuoppainen kuin aiempina vuosina. Kiitos kokeneen esittelijän ja ylipäätään. Ja siksi, siksi tämä brittien lähtö onkin niin harmi. Monsieur Valli. Edustaja Valli. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin kiittäisin esittelijää ja minun täytyy sanoa, että olen kiinnittänyt huomiota moniin muutoksiin, joita on tehty. Ensimmäisen version lisät verrattuna oli erittäin hyvä. Mm, se ottaa myöskin tämä puoliväliarviointi ja yleiset kulukorvaukset jäsenille – meidän täytyy ajatella täysistunnon äänestyksiä jo muutaman kerran. Ää, avoimuutta on pyritty korostamaan ja tällä kertaa ehkäpä sihteeristö voisi laadittaa jonkin tyyppisen ehdotuksen, joka voisi vielä korostaa avoimuutta. Yleisesti ottaen ryhmänä me vastustamme talousarvion kasvattamista. Meillä on eri leikkauksia, joita tulemme ehdottamaan varjoesittelijöiden kokouksissa. Nämä ovat pohdittuja leikkauksia. Voisimme keskustella äm, niistä ja ehkäpä saada mahdollisesti tähän 3,7 prosenttiin äm, jonkin verran edistystä aikaan verrattuna nykytilanteeseen, kun otamme yleisen kasvun Euroopan unionissa huomioon ja mitä tulee inflaatioon, meidän täytyy olla tässä varovaisia, meidän täytyy nämä korvaukset saada vastaamaan 11 maassa ja tämän lisäksi meillä on ähm, kuluttajahinta ja raaka-ainehintoihin hintoihin liittyvää kehitystä. Kuitenkin monissa maissa on deflaatiotakin. Me meidän täytyy kiinnittää huomiota siihen, seuraammeko tässä yhteydessä yleistä inflaatiota, mitä tulee sitten peruskysymyksiin. Me olemme ilmaisseet oman kantamme jo aikaisemmassa keskustelussa, joka koski Euroopan parlamentin talousarviota, ja haluaisimme tässä yhteydessä ennemminkin ähm, pienentää kuin kasvattaa talousarviota joka vuosi, mitä tulee sitten vuoden 2019 50 ähm, miljoonaa, joka on varattu vaalikuluihin. Äh, tästäkin me toivottavasti saamme pääsihteeristä jonkin, sihteeristöltä jonkin verran lisätietoja Eli varojen käytöstä. Me haluaisimme tietää näistä varoista ähm, vuoden 2014 kampanjahan ei saanut juurikaan mitään äh, vaikutuksia aikaan. Ähm, osallistuminen vaaleihin aikaisempi vuosi verrattuna väheni. Ja mitä sitten tulee äh, PHS-rakennuksen uudistukseen, ähm, mielestämme tämäkin varattu äh, varamäärä on melkoisen liioteltu tarvittuun verrattuna. Me olemme kuitenkin äh, nauttineet erittäin hienosta esittelytyöstä, kuten aikaisempinakin vuosina. Tässä on melkoisen hyvä pohja. Voimme tehdä töitä sen pohjalta ja saada varmaankin hedelmällisiä tuloksia aikaan. Me toivottavasti voimme stimuloida keskustelua myöskin esittelijän kanssa, koska me tulemme esittämään erityyppisiä tarkistuksia. Kiitoksia. Madame Nirjada. Edustaja Nirjada. Keep it brief as well. Um, Kiitos, voin puhua lyhyesti Minäkin varjoesittelijämme pahoittelee, ettei päässyt paikalle. Ja pitkälti olemme ihan yhtä mieltä esittelijän kanssa hänen valitsemistaan painopistealueista ja huolenaiheistakin. Haluaisimme, että tilivelvollisuutta vahvistettaisiin, sosiaalinen ulottuvuus ottaen huomioon, työntekijät ja heidän oikeutensa ottaen huomioon, ja myös sopimukset kolmansien osapuolten kanssa ja ylipäätään läpinäkyvyys ja niin edelleen. Ja minun mielestäni on todella hieno nähdä, miten eh, Iirin kieltä on eh, nyt entistä paremmin otettu huomioon, kun viestimme kansalaistemme kanssa. Kieltämme kunnioitetaan ja välitetään selkeä viesti siitä, että Euroopan parlamentti kunnioittaa monikulttuurisuutta, monikielisyyttä. Tämä on hyvä asia ja pidän tätä erittäin myönteisenä. Ja ää, äh, toivon, että vielä ennen kauden loppua saan aina puhua täällä omaa äidinkieltäni. Kiitos. En näe muita puheenvuoropyytäjiä. Minä itse haluaisin myöskin kiittäisi esittelijää. Hän on selventänyt monia asioita tässä tekstissä. Uskoakseni, kun tämä viittaus 20 prosentin kohdassa 5 edellyttää meiltä tiettyä varovaisuutta, jos muut menokohdat otsikossa samassa otsikossa ovat edenneet huikeasti, niin meidän täytyy olla vähän varovaisia, että hinnalla millä hyvällä, hyvänsä pitää olla tässä 20 prosentissa. Tässä halutaan julkisia menoja. Eurooppa laatii joka vuosi suosituksia jäsenvaltioilleen pyytämään olevan tiukkoja julkisten menojen hallinnoinnissa. Mikä sitten on parlamentin auktoriteetti, jos se itse lähtee korottamaan 3,26 prosentilla omia budjettimenojaan ja samalla vaatii tiukkuutta muilta? Kyllä tämä on vähän ristiriitaista. Totta kai on palkkapolitiikka, mutta meillähän on juridinen perusta, joka laadittiin kolme vuotta sitten. Siinä otettiin huomioon palkkakorotukset eri jäsenvaltioissa, mutta ei se tarkoita sitä, että Brysselin, Luxemburgin, Strasbourgin virkamiehet törmäisivät joka päivä elinkustannusten korotuksiin joka päivä vastaaviin kuin mitä, mihin törmätään muissa maissa. Eli tämän indikaattoriin pitää suhtautua hyvin varovaisesti, jos me nyt jatkuvasti vain käytämme tätä mekanismia automaattisesti, niin kyllä sen oikeutusta voitaisiin lähteä kyseenala- kyseenalaistamaan. Jos me ajattelemme 25 miljoonaa viestinnässä, ja silloin ajattelemme myös parlamentin tarjoamaa lisäarvoa. Budjettivaliokunnan ensimmäinen tehtävä nimenomaan on osoittaa tiukkuutta, budjettikuria. Ja minä, minä nyt tunnen tässä oloni vähän tukalaksi, koska me olemme nyt tietynlaisessa järjestelmässä, joka synnyttää menoja, menoja, menoja toisensa jälkeen. Ja sitä voidaan kyseenalaistaa, sitä voidaan kritisoida aiheesta. Totta kai voidaan edetä sen mukaan, miten tässä asiakirjassa on ehdotettu. Totta kai joka vuosi me näemme asiat vähän selkeämmin. Kiitos siitä meidän esittelijöiden, mutta kun puhutaan budjettiasioista, kiinteistöpolitiikasta ja keskipitkän ja pitkän aikavälin perspektiivistä, niin luvut eivät aina täsmää sen takia puhuttiin äsken, täällä mainittiin tästä keräilystä. Silloinhan me vähän tässä huijamme itse itseämme, mitä budjetin, mikä, mikä kuva budjetista pitäisi antaa sillä, koska usein törmätään siinä, että kustannukset kaksinkertaistuvat, koska kerätään varoja, joita oli käytetty, niin toisesta otsakkeen, toisen otsakkeen alta. Eli siellä on menoja vähän yliarvioitu. Ja minä en kyllä koe oloani tyytyväiseksi, jos asia esitellään tällä tavalla. Ja jos ajatellaan investointia, niin kyllä sielläkin on lii- aivan huikeasti etenemisen varaa, liikkumavaraa. Nyt annan loppupuheenvuoron esittelijälle, jotta hän voi tehdä yhteenvedon kuulusta keskustelusta. Um, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kollegat ensinnäkin ystävällisistä sanoistanne, mutta toiseksi rakentavista huomioistanne. Tartun siihen, mitä puheenjohtaja juuri sanoi. Tietenkin tämä 20 prosenttia on suuntaviiva meille – Äh, mutta ei, ei oikeastaan tärkeää ole äh, summa, vaan se, äh, mitä me teemme rahoilla ja saammeko vastinetta raho, rahoillemme. Ja minun mielestäni joidenkin kollegoiden huomiot, jotka keskittyvät kurinalaisuuteen, avoimuuteen ja tilivelvollisuuteen, ovat ne kolme tärkeintä avainsanaa. Olen todella, todella kiitollinen tästä tuesta ja tämä, nämä ovat se punainen lanka, joka minullakin on tässä omassa mietintöluonnoksessani. Jotkut puhuvat eh, tästä eurooppalaisista eh, puolueista ja säätiöistä ja niin rahoituksesta. Niin kuin Gerard Dupré sanoi, tästä täytyisi eh, samoin kuin yleistä kulukorvauksesta sopia sitten ensi kauden aluksi, mutta kyllä varmaan meidän valiokuntana nyt täytyisi ehdottaa, että mm, puhemiehistö tarttuisi asiaan ja tarkastelisi parhaita käytänteitä jo tässä ja nyt. Paul Hybich viittasi sihteeristökorvaukseen. Minulla on huoli, huolia kyllä, ei niinkään menotasosta täällä Brysselissä, vaan siitä, mitä tapahtuu näiden paikallisten avustajien suhteen, siis kotimaissa toimivien avustajien suhteen. Mielestäni heidän korvaustensa suhteen tarvittaisiin kyllä lisää avoimuutta. Samoin niin puheenjohtajan kuin Brenkin kanssa olen täysin samaa mieltä siitä, että meidän valiokuntana täytyy keskustella tiivistämisestä. Ja monet kollegat puhuivat vaaleista ja siitä, paljonko rahaa käytetään vaaleihin. Eider kysyi vuoropuhelusta kansallisten parlamenttien kanssa ja viestintäohjelmasta. Ehkäpä voin vastata näihin äh, kysymyksiin yhdessä. Minä haluan äh, tässä selkeyttä ja minun mielestäni tässä meillä on, äh, kun ajatellaan omaakin kampanjaamme ja tilannetta muissa maissa, parlamenteissa, eh, niin eh, minun mielestäni parlamentti ei tässä voi mitään propagandakampanjaa toteuttaa, se nyt olisi ihan väärin, mutta tietenkin me voimme kertoa eh, ja kertoa siitä, valistaa mitä parlamentti tekee. Parlamentillahan on tärkeitä tehtäviä ja tässä ehkä tarttuisin siihen, mitä sanoin alussa, miksi tämä on tärkeää vaalivuonna. Näinhän tulisi toimia koko ajan ja siksi kyseenalaistankin rahoituksen jakamisen. Kiitokset Tarantille, erityisesti edelliselle esittelijälle huomioista, jotka olivat hyvin, hyvin tervetulleita. Ja kiitos, kiitos kollegat, myös Nia Riada. Suuret kiitokset ää, äh, äh, kielellä. Thank you, um, Chairman. And to think that an Englishman is giving an woman... Yeah onpa uskomaton, että näin historiallinen tapahtuma tapahtui englantilainen tervehti irlantilaista irlanniksi. Kiitoksia. Bien, donc vous aurez une réunion. Kiitos. Teillä on siis kokous varjoesittelijöiden kanssa lähipäivinä. Haluaisin tässä vaiheessa sanoa, että tarkistukset tähän Ashworthin mietintöluonnokseen pitää jättää viimeistään 15. maaliskuuta kello 13 äänestys budjettivaliokunnassa 3. huhtikuuta täysistunnossa. Kaiken todennäköisyyden mukaan meidän pitäisi äänestää 5. tai 6. huhtikuuta. No niin, sitten siirrymme kohtaan numero 5, pilottihankkeet ja valmistelutoimet talousarviossa. Meillä on siihen kaksi esittelijää. Edustaja Lissan yleisesittelijä vuodelle 2018, edustaja Geijer, jota tässä vaiheessa korvaa Rova Gardia Saval poikkeuksellisesti. Kumpi teistä aloittaa, Nurissan vai Gardia Saval? Uskoakseni on logisempaa, että Eida aloittaa. Jens Geijer oli vastuussa tänä vuonna ja minä olen vastuussa vasta ensi vuonna. Kiitoksia. Eida. Kiitos puheenjohtaja. Puhun lyhyesti tosiaan, niin kuin sanoin, että Gajer ei pääse paikalle. Hän toimitti minulle äh, ajatuksiaan äh, tästä mietinnöstä. Sehän äh, toimitettiin viime viikolla. Siinä on hyvin paljon tietoa valmistelevista toimista ja pilottihankkeista tätä 2017 talousarviota silmällä pitäen 60 79 on hyväksytty, ne ovat jo enemmistö käynnissä, mutta viisi niistä, niin kuin komissio tässä toimeenpanokirjassaan kirjoitti, on katettu oikeusperustan kautta ja ne tullaan siirtämään sitten muualle. Eli näiden pilottihankkeiden ja valmistelevien toimien nämä varat siirretään niille, niihin ohjelmiin, jotka niitä ohjaavat. Ja mitä sitten tulee muihin neljään hankkeeseen, niin komissio tarkastelee, miten ne saataisiin täytäntöön pantua. Tosiasia on se, että nämä neljä, niistä kaksi on merkitty alla, kaksi b äh, Arvosanana en tiedä, onko komissio paikalla, voiko komissio kertoa meille lisää siitä, mikä Äh, ongelma tai minkäla- näihin liittyy tai minkälaista täytäntöönpanoa komissio on äh, harkinnut, miksi komissio siis vielä tähän mennessä ei ole päätöstä tehnyt. Joka tapauksessa esittelijä ähm, kertoo tarkastelevansa suurennuslasilla kaikkia niitä tietoja, joita toimitetaan ja luonnollisesti yhdessä eri vastuuvaliokuntien kanssa, jotka tekevät äh, ehdotuksia, jotka ovat vastuussa näistä. Tässä oikeastaan se, mitä esittelijä lähetti tiedoksi. Thank you. Edustaja Muressan. <clears throat> Chairman. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kuten, äh, koska olen talousarvioesittelijänä ensi vuoden osalta, haluaisin kiinnittää huomionne ähm, kaikkien kollegoiden huomion ja kaikkien valiokuntien ja poliittisten ryhmien jäsenten mahdollisuuteen ehdottaa pilottihankkeita tai valmistelevia toimia. Ensimmäinen seikka, joka on tärkeä, tällainen pilottihankeehdotus mielessä on se, että ensimmäinen e- elementti, joka tulee tietää siis ensi vuoden toimenpanoa ajatellen, on se, että kaikki pilottihankkeet ja valmistuvat toimet käyvät läpi komission arvioinnin ennen kolmatta toukokuuta. Tämä on siis takaraja pilottihanke ehdotuksille ja valmistelevien toimien ehdotuksille 3. päivä toukokuuta. Ja haluaisin myöskin kollegat kiinnittää huomionne siihen, että olemassa olevatkin pilottihankkeet ja valmistelemat toimet, joita pidennetään, tulee lähettää ennakkoarviointiin komissiolle. Komissio tulee julkaisemaan löydöksensä ja tämän jälkeen on tärkeää kollegoille jälleen kerran olla tietoisia siitä, että jokainen pilottihanketta valmisteleva toimi täytyy esittää tarkistuksena ensi vuoden talousarvioon. 23. lokakuuta on tälle takaraja valiokunnissa. Ja 7. syyskuuta asti jäsenet voivat ryhmän nimessä näitä ehdottaa ja tämän jälkeen teemme paketin, kuten viimekin vuonna toimittiin. Ja luonnollisesti erityistä huomiota pitää kirjoittaa niihin pilottihankkeisiin tai valmistelmiin toimiin, jotka ovat saaneet komission myönteisen ennakkoarvioinnin. Tämän vuoksi on tärkeää muistaa tämä 3. toukokuuta takarajana tuolle. Tämä tarkoittaa erityisesti A- tai AB-arvion saaneita aloitteita. Haluaisin myöskin sanoa, että kun äh, ensi vuoden talousarvion ähm, ohjelinjojen luonnoksen lähetin, sanoin, että kasvu, työllisyys ja turvallisuus olisivat prioriteettialat kasvu luonnollisesti siksi, että tämä on jotakin, mitä Euroopan kansalaiset meiltä pyytävät, äh, jotta taloustilanne paranesi ja työpaikkoja syntyisi. Tarvitsemme in- investointeja infrastruktuureihin. Me tarvitsemme kilpailukykyisempiä pk-yrityksiä, erityisesti nuoria yrittäjiä. Kaikki tämä luonnollisesti on mahdollista vain, jos kansalaisten turvallisuus ja yritysten turvallisuus Euroopassa on taattu. Tämän vuoksi turvallisuus on aina niin tärkeä kysymys. Me pyrimme vahvistamaan niitä Euroopan unionin virastoja, jotka tekevät äh, oikeuden ja sisäasioiden parissa töitä. Ja nämä tulevat olemaan ensi vuoden talousarvion mm, tärkeimmän prioriteetit ja siksi erityishuomioon saavat ne pilottihankkeet ja valmistelevat toimet, jotka keskittyvät näihin aloihin. Tässäpä kaikki tältä erää puheenjohtajaa. Odotan mielenkiinnolla mielenkiintoisia pilottihankkeita ja valmistelevia toimia, joita kollegat voivat esittää aloitteen. Kiitoksia. Merci, monsieur le rapporteur général. Kiitos yleisesittelijälle. Tässä vaiheessa komissio voisi käyttää puheenvuoron. Anteeksi, edustaja Dynano on pyytänyt puheenvuoron. Tämä kysymys nimenomaan on osoitettu komissiolle. Minä puhuin muiden kollegojen kanssa muusta hankkeesta, joka liittyy mehiläisiin ja miten voitaisiin ylläpitää tätä elinkeinoa. Ja äh, tämä on viime vuosina ollut kovasti esillä ja se oli vuonna 2015 esillä, mutta mutta minä en ole sitten saanut mitään tietoa komissiolta. Haluaisinkin tietää, josko nyt vihdoinkin meillä on hanke, joka tullaan esittelemään, että voitaisiin saada vastauksia tähän äh, hankkeeseen 700, 700 000 plus 200 000, 900 000 toivottavasti. Edes tämä summa säilytetään tälle vuodelle. Kiitos. Ja nyt komission toinen edustaja, olkaa hyvä. Minullakin pilottihankkeita koskeva huomio. Kyllä todellakin eräät sujuvat erittäin hyvin, mutta meillä on hyvin paljon pilottihankkeita, joista emme ole saaneet lisätietoja välillä. Olemme yhteyksissä komissiosta ja sanotaan, että kaikki sujuu hyvin, paljon projekteja on, mutta näitä pilottihankkeita ehdottaneet tahot eivät saa mitään yksityiskohtaisia tietoja hankkeiden sujumisesta. Sanon tämän nyt, en halua vain syytellä, halusin vain saada lisäselvyyttä äh, hankkeiden toteutumisesta, sillä mehän olemme ne, jotka ovat näitä pilottihankkeita ehdottaneet. Me tarvitsemme lisätietoa. Komission. Kiitos ennen kuin annan puheenvuoron komissiolle. Yleisesittelijä puhui prioriteeteista miten voitaisiin päättää eri pilottihankkeista. Voitaisiinkohan sisä, siihen lisätä seuraava tiedote. Te otitte äskettäin esille Euroopan parlamentin tiedottamiseen liittyvät ongelmat. Minulle jolahti mieleen ajatus, että lehtimiehet toimittajat ovat maakohtaisia edustajia. Ja silloin kun meillä on erityishanke käynnissä, esimerkiksi Erasmus, niin nuoret uudet toimittajat voisivat mennä toisiin jäsenmaihin. Se voisi olla mielenkiintoista ja hyödyllistä sen tavoitteen suhteen, että me haluaisimme paremmin viestittää ja ehkä laatia pare- ja saada yhteyttä paremmin eh, erilaisiin lehtitoimituksen hierarkioihin ja että annetaan enemmän sijaa kansallisille toimittajille. Nyt komissio Johannes Yrel komissiosta, olkaa hyvä. Miten tässä voitaisiin nyt lähteä toimimaan eteenpäin, jotta voimme arvioida näitä hankkeita, miten niitä voidaan luokitella esimerkiksi A, B, C ja D-luokkiin? Voitteko selvittää vähän asiaa, miten voidaan saada selkeämpää tietoa siitä, miten pilottihankkeiden vetäjät eh, ovat sellaisessa asemassa, että heidän toimintaansa voidaan seurata ja itse voivat seurata tämän hankkeen etenemistä? Ähm. Kiitos komissio, Oikein mielellään käy keskustelua kanssanne tänään ja haluaa korostaa, että valtava enemmistö 79 pilottihankkeesta ja valmistelevasta toimesta jo täytäntöön pannaan 70, 79 täytäntöön pannaan neljää edelleen komissio analysoi ja vastauksena esittelijän kysymykseen voin sanoa, että meillä ei ole lisätietoa tällä hetkellä, koska kertomus tuli vasta viime viikolla, niin näistä neljästä minulla ei ole lisätietoja, mutta ei tässä a priori mitään ongelmia ole. Me edelleen analysoimme, tarkastelemme parasta tapaa täytäntöönpanna ja toivomme, ja minä toivon, että äh, ihan lähiviikkoina tai kuukausina hyviä uutisia näistä kuullaan näistä neljästä. Ja näin ollen meille jää sitten vielä viisi pilottihanketta ja valmistelevaa toimia, joita ei voida täytäntöön panna. Tämähän oli ilmoitettu komission kirjeessä, pantavuuskirjeessä jo lokakuussa 2016, koska ne katetaan jo olemassa olevalla lainsäädännöllä ja komissio pyrkii siirtämään nämä määrärahat sitten sinne sille oikeusperustalle, joka nämä aloitteet jo kattaa. Vain siinä tapauksessa, että pilottihankkeesta äänestettä äänestettäisiin tai se valittaisiin ää, ää, eri otsakkeen alla, kun näitä määrärahoja ei sitten voitaisi siirtää. Joten haluan kiittää esittelijän ehdotusta tästä muutetusta uudelleen tarkastelusta aikataulusta. Tämä aikataulu mahdollistaa sen, että komissio ajoissa ennen kesä kolmikantaneuvotteluja saa oman analyysinsä valmiiksi ja sitten tietenkin saadaan myös Euroopan parlamentin eri vastuuvaliokuntien kommentit ajallaan. Ja puhutaan erityisestä pilottihankkeesta, niin minun täytyy palata vielä kirjallisesti, kun minulla ei ole nyt tietoa, mutta kun puhutaan siitä, miten parlamenttia voitaisiin paremmin pitää ajan tasalla, niin me luonnollisesti olemme käytettävissä ja autamme kaikin mahdollisin tavoin, mutta meillä oli sellainen vaikutelma, että viime viikolla toimitettu kertomus jo tarjosi hyvin merkittävän määränkin tietoa. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Hyvä esittelijä, rouva esittelijä. Oletteko te sitä mieltä, että nämä vastaukset, joita kuulimme komission edustajalta, vastaavat kaikkiin esitettyihin kysymyksiin tai ovat täydentäviä? Edustaja Murasan muistutti meitä, että kello kello 12 toukokuun kolmas päivä on viimeinen tarkistusten päättämisen määräaika ennen kuin lähdemme päättämään siitä, miten äänestämme budjetista näistä asioista. Kiitos esittelijälle, kiitos komissiolle. Seuraavaksi edustajani Reada. Oletteko te valmis puhumaan meille paikallisyhteistyöjen internetyhteyksien kehittämisestä? Esityslistan seuraava kohta, numero kuusi. Kyllä olen ja itse asiassa tämä on erittäin positiivinen Aiheen aihe nyt hienoa keskustella sitä maanantai-iltana, kun olemme juuri pääsemässä loppuun. Tämä hyvin yksinkertainen, hyvin tehokas ajatus ja uskoakseni tässä kyseessä on se, että varoja käytetään älykkäämmin. Perusperiaate on se, että meillä on aloite, jonka tarkoitus on yhdistää mahdollisimman monta eurooppalaista kaupunkia ja kylää äm, vapaaseen laajakaista ää, verkkoon vuoteen 2020 mennessä ilmaiseksi. Tämä ei vaadi valtavia varoja, mutta kuitenkin uskoakseni Tämä on 120 miljoonaa, joka vuoteen 2017-2020 mennessä äh, suunnataan äh, näihin wifi-yhteyksiin yhteisöissä. Ajatus on siinä, että wifi-yhteys olisi puistoissa, kirjastoissa, julkisrakennuksissa, terveysasemilla ja niin edespäin. Ja tarkoitus on ähm, edetä hyvin maantieteellisesti tasapainotetulla tavalla. Uskoakseni on elintärkeää näille yhteisöille, joilla ei ole internet-yhteyttä tällä hetkellä, päästä verkkoon. Mm, päästä mukaan tähän hankkeeseen. Uskoakseni tämä tulee olemaan erittäin hieno sosiaalisille yrityksille, osuuskunnille, aktiivisuudelle näissä yhteisöissä. Tämä on jotakin, mikä tuottaa erittäin paljon tulosta. En näe mitään ongelmia. Se tulee tukemaan äm, terveyttä, terveysturismia. Ja kuten sanoin, kyseessä ovat alueet, joilla ei ole yhteyksiä. Niiden pitäisi saada ensisijaa, erityisesti maaseutualueet ja hyvin syrjäiset alueet, jotka ovat hyvin kaukana kaupungeista, joissa tämän kaltaista internetyhteyttä on jo tarjolla. Kaikki nämä yhteiset voisivat siis ehdotuksesta hyötyä. 20 miljoonaa tulee käyttöön vuoteen 2017 mennessä. Äh, tämä on noin 20 000 euroa per projekti. Varoja on helppo hakea. Menettely ei ole juurikaan byrokraattinen. Tarkoitus on tehdä tästä hyvin avoin online hakemus ja äh, myöskin paikallistoimijat tulevat olemaan mukana hankkeessa. Uskoakseni tässä ei ole kovinkaan paljon lisää sanottavana sen lisäksi, että tämä lisäsi valtavan paljon yhteyksiä syrjäisten alueiden asukkaille. Tämä on erittäin myönteinen lausunto mielelläni kuulen, jos teillä on huomautettavaa ja otan kaikki huomioon ja ylös. Kiitoksia. Merci, madame. Kiitos edustaja Mirjada. kiitos tästä tärkeästä esittelystä. Edustaja Turvals. Thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Vaikka esittelijä sanoikin, että tähän asiaan ei pitäisi mitään ongelmia liittyä, niin minulla on kyllä ongelmia tämän kaltaisten hankkeiden suhteen. Miksi? Tämä on ikään kuin, että heitellään pähkinöitä eläintarhassa eläimille. Ja englanniksi esimerkiksi tästä asiasta ehkä sanotaan, että tämä on aika, ähm, aika paljon äh, itseään toistavaa. Minun asiani ei sinänsä liity tähän talousarvioon. Ja aika tarkkaan tuossa tunti sitten, kun keskustelimme, keskustelimme parlamentin menoista, monet viittasivat kyberturvallisuuteen puheenvuoroissaan. Ja voin kertoa, että avoin vapapääsyinen wifi on kyberturvallisuusuhka. Kokeilkaa, käyttäkää wifiä joskus wifin avaamiseksi täytyy vaikkapa mennä Facebook-tilin kautta. Ja jos tähän wifiin murtaudutaan, niin sitten kaikki käyttäjätiedot kaikki Facebookin käyttäjätiedot menevät sinne hyökkäjän taskuun, joten äh, kun puhutaan äh, ilmaisesta vapaasti käytettävästä wifiistä, niin äh, tähän liittyy monia ongelmia. Turvallinen wifi olisi hyvä idea tai ainakin parempi idea, mutta sitten tässä ovatkin jo ihan toisenlaiset summat kyseessä. Joten äh, joskus kannattaa äh, ajatella äh, toimien todellista vaikutusta eikä elää toive ajattelun maailmassa. Tämähän antaa tiettyä ajattelemisen aihetta komissiolle, edustaja Kristofulu. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Paljon puheenjohtaja. Me olemme sitä mieltä, että oikeus internetyhteyteen, olemme monta kertaa sanoneet, on kansalaisten perusoikeuksia. Me emme voi vastustaa tähän suuntaan meneviä ehdotuksia. Komission ehdotus jo ensimmäisessäkin vaiheessa meni aivan oikean suuntaan. Se paikallisyhteisölle mahdolliseksi saada ilmaisen internetyhteyden, mutta tällä sektorilla – Euroopan unionin pitäisi tehdä enemmän. Meillä pitäisi olla yhteys, josta kaikki kansalaiset voivat nauttia, jotta meillä on se digitaalinen Eurooppa. Esimerkiksi minun maassani, sen on hyvin kaukana keski Euroopasta ja meillä on saaria ja erityisesti me kärsimme siitä, että yhteyksiä ei ole, internetyhteyksiä ei ole. Ja infrastruktuuri on hidasta rakentaa ja kallista jotta se palvelu tuo kansalaisten ulottuvuudelle. Meidän täytyy käyttää varoja näihin ohjelmiin, sillä näillä alueilla meillä on paljon suurempi kerroin vastauksena kuin muualla. Ja tämä on myöskin eh, totta pk-yritysten kohdalla. Euroopan unionia emme voi nähdä vain kuluina. Meillä on tämä 100 miljoonaa, joka on myönnetty, mutta se ei kyllä riitä. Tässä puuttuu näkemystä, jotta kaikki saisivat samat palvelut, erityisesti minun maanikaltaisissa maissa, jotka ovat kaikkein kaukaisimpia ja kaikkein eh, eniten syrjässä. Meidän täytyy saada toisenlainen lähestymistapa. Euroopan unionin täytyy olla pioneeri tässä toiminnassa. Facebook, eh, no, eh, tässä todettiin, että Facebookin ansiosta voidaan saada pääsy kaikkialle – Ja meillä täytyy Euroopan unionissa ehdottomasti olla tällä samalla tasolla kuin Yhdysvalloissa. Meillä pitää olla Euroopan unionin internet. Komission täytyy olla avokätisempi tässä. Nämä eivät ole kuluja, nämä ovat investointeja. Nämä aloitteet ovat taloudellisia laadulta, mutta ne ovat myöskin ne sosiaalisia investointeja. Tämä on kaikkein tärkeintä. On tärkeintä yhdistää kaikki eurooppalaiset, kaikki kansalaiset ja tämän politiikan ansiosta, tämähän on sitä politiikkaa, josta Juncker puhui. Tämä ei ole mikään pikku asia. Euroopan unionin täytyy keskittyä kaikkein tärkeimpiin kysymyksiin. Tämä on tärkeä asia. Tämä on strategisesti tärkeä asia. Tämä on hyvin tärkeä hanke. 120 miljoonaa kolmessa vuodessa. Meidän pitäisi saada paljon enemmän rahoitusta. Meidän pitää pitää tavoitteenamme sitä, että parannamme tämän rahoituksen tasoa ja tarkastelemme myöskin sitä, mitä voimme tämän kerroin efektin vuoksi saada aikaan tällä rahoituksella. Kiitoksia. Edustaja Negresko. Uh, of course I... Kiitos puheenjohtaja. Tietenkin tuen kollegoita siinä, että emme ole tätä tärkeää hanketta varten antaneet kylliksi rahoitusta. Muutama huomio vielä minultakin. Ensinnäkin tietenkin meidän täytyy parantaa nettiin pääsyä ja wifi-verkkoja ää, reuna-alueilla, myös ää, vuoristoalueilla – ja mm, wifiä tarvitaan ehkä myös alueilla, joissa ihmisillä ei ehkä ole rahaa maksaa netin käytöstä. Eli sosiaalinen eriarvoisuus tulisi myös ottaa huomioon, ei vain maantieteellistä eriarvoisuutta. Toiseksi älkäämme investoiko ilmaisiin wifi-yhteyksiin samalla alueella, joilla wifi-investointeja on jo tehty. Meillähän oli kansallisia ohjelmia ilmaisen internetin saamiseksi eri alueilla. Ja nyt meidän täytyy rahoittaa ilmaista wifiä sellaisilla alueilla, jotka eivät vielä tukea ole saaneet. Digitaalista valistusta ja koulutusta tarvitaan myös. Yksi kollega puhui kyberturvallisuudesta. Älkäämme nyt liioitelko kyberturvallisuutta. Itsekin olen tällä alalla kyllä työskennellyt, eli minä kyllä tunnen nämä asiat oikein hyvin täytyisi korostaa sitä, että netti, nettiin pääsy on äärimmäisen keskeistä ja tärkeää. Sitten vielä kestävyys. Me luomme wifi-yhteyden ja voi olla hyvät yhteydet yhdestä kolmeen vuoteen, mutta mitä sitten? Sitten ne täytyy joko <laughs> korvata taikka sulkea ne yhteydet, koska jos emme investoi kylliksi jatkossa, niin rahat menevät kankkulan kaivoon. Kiitos edustaja Kiitos oikein paljon. Kiitos tästä tärkeästä mietintöluonnoksesta. Meidän täytyisi nyt kyllä huolehtia siitä, että teknologianeutraalius joka tapauksessa ää, ää, säilyy. Muistakaamme 5G, jota myös televiestintäyhtiöt ovat yhdessä rahoittamassa ja sitten tietenkin Wi-Fi liittyy tähän. Tässä on kaksi vastakkaista järjestelmää, tele viestintäyhtiöt, joihin kohdistuu tiukkaa sääntelyä Euroopasta ja sitten vlan palveluntarjoajat jotka saavat toimia hyvinkin vapain käsin. Näitä rahoja voi mielestäni käyttää vain julkisten tarjouskilpailujen kautta, Euroopan laajuisten tarjouskilpailujen kautta ja näin myös pienten yksiköiden on voitava osallistua niin, että pk-yrityksilläkin on mahdollisuus näissä kilpailuissa paikan päällä wifi verkkoja rakentaa. Kiitän kollega Turvaltsia, sillä kansalaisten on voitava olla varmoja siitä, että kyberhyökkäyksiä ei pääse tapahtumaan ja ihmisten on voitava luottaa näihin verkkoihin ja siihen, että heidän yhteyksiinsä ei, yhteyksiä ei hakkeroida. Joten näin ollen tärkeää olisi myös tällä alalla näissä tarjouskilpailuissa ottaa huomioon turvallisuusmääräykset ja niiden ehdoton tiukkuus. Kiitos. Thank you very much, Mr. President. Um, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ähm, aikaisemman keskustelun aikana kun tarkastelimme pilottihankkeita, ajattelin monia eri testejä rahoituksen suhteen. Onko ensinnäkin jokin tietty toimi oikea verorahojen käyttöä? Toisekseen, onko todellinen syy olemassa sille, miksi tätä ei voitaisi tehdä kansallisella tasolla? Kolmannekseen, onko tämä jotakin, mikä tulee tarjoamaan lisäarvoa rahalle. Ja aikaisemmassa keskustelussa oli sellainen tunne, että monia hankkeita olen nähnyt, joiden kohdalla tämä ei kaikki toteutunutkaan. Mitä tulee sitten julkiseen wifi-yhteyteen, minusta vaikuttaa olevan niin, että tässä olisi perusteltua sanoa, että meidän pitää jotakin tehdä veromaksajien rahalla, mutta minä tässä kyllä ihmettelen, miksi tämä pitäisi tehdä Euroopan unionin tasolla sen sijaan, että tämä tehtäisiin jäsenmaiden tasolla, niin että jäsenmaat tarjoaisivat ilmaisen wifi-yhteyden siellä, missä niiden arvion mukaan tämä on paras tapa edetä. Minulla on pikkuinen huoli myöskin liittyen mm, hankkeiden tarpeeseen. Henkilökohtaisesti muutama vuosi sitten wifi julkisilla alueilla olisi ollut valtava apu, kun tuolloin matkapuhelimissa ei ollut datapakettia, mutta minusta tuntuu, että tällä hetkellä suurimmalla osalla ihmisistä on jo puhelin, jossa on datapaketti mukana. Ja ihmettelenpä, mikä tämä lisäarvo tilanne on. Argumentti on hiukan hatarampi kuin viisi vuotta tai kymmenen vuotta sitten olisi ollut. Ja lopultakin tässä todetaan, että tässä puhutaan Euroopan unionin talousarvion yläpuolisesta kohdennetusta budjetista. Tämä on hiukan huolestuttavaa. Kiitos. Ja sitten edustaja Pöge. Das ist... Kiitos puheenjohtaja. Tämä on kyllä tärkeä keskustelu, jota täällä on käytävä, sillä sehän liittyy myös keskusteluun siitä, että Euroopan unionissa kaikille tulisi luoda yhtäläiset edellytykset hyvälle elämälle ja vauraudelle myös siis niin kaupungeissa kuin maaseudullakin. Tässä keskustelussa mm, tulisi, kun puhutaan ilmaisesta netistä, VLAN veilan pääsystä. No niin, mukavaa jos näin on. Mutta jos Euroopan ulkopuolella liikkuu, niin jo muutama vuosi sitten saattoi havaita, että jopa Etelä-Amerikassa syrjäseutuja hotelleissa nettiyhteydet usein olivat paremmat ja nopeammat kuin omalla kotiseudulla, niin joillain alueilla on sellaista kehitystä, että taloja ei enää saada myytyä, kun infrastruktuuri ei ole ajan tasalla. Ja tämäkin teknologia kuuluu infrastruktuuriin. Itse tulen 700 ihmisen kylästä 40 kilometriä Hampurin suurkaupungista. Suuria televiestintäyhtiöitä ei kiinnosta pätkän vertaa investoida maaseudulle. Meillä on hyvin vanhaa vanhentunutta teknologiaa ja ehkä olisimme voineet vuosikymmeniä odottaa, että palvelu tulee meidänkin saatavillemme ja kokemuksen perusteella voin sanoa, että ei kyse ole yksinomaan rahan odottamisesta tai siitä, että saadaan rahaa EU-ta. tai kysytään, että onko jotain tukirahoja mahdollisesti maaseudun kehittämistä tai rakennerahastoista saatavilla. Nyt puhutaan ihan toisenlaisista ulottuvuuksista. Käytännön esimerkkinä meillä sitten kunnat, joilla on, joissa on 700-2500 asukasta, löivät hynttyyt yhteen kymmenen kuntaa yhteensä ja keräsivät allekirjoituksia, 80 prosenttia väestöstä allekirjoitti tulevaisuuden nimissä vetomuksen netin saata, saamiseksi, koska ihan kiinteistöjenkin arvo romahtaa, jos nettiä ei ole. Ja kaikki maksavat sitten oman osuutensa ja kaikki tekivät tämän, sanovat, että, että kyllä tämä kannattaa. Nyt kannattaa nettiyhteydet hankkia vaikka omalla kustannuksella. Myöhemmin tämä tulee vieläkin kalliimmaksi. Meillä on nyt valokuituyhteydet, eh, jotka saimme kuitenkin suhteellisen eh, eh, edullisesti ja, ja, ja nopeus on aivan uskomaton. Eli me olemme itse tehneet tällaisia pienen mittakaavan infrastruktuurihankkeita, mutta kun sitten ajatellaan tätä toimintaa, niin tähän tarvitaan ihan omaa aloitteisuuttakin ja sitä, että tehdään yhdessä ja valitaan oikeita painopistealueita. Minun neuvoni olisi, ei yksin omaan odoteta, että saadaan rahaa EUlta eh, e tai kansallisesta budjetista tai eh, alueen budjetista, koska silloin kyllä jo häviää jännä eh, joukkueeseen tässä kilpailussa. Kiitos. Viimeinen puhuja, edustaja Sehovski. Kiitos puheenjohtaja. Koska me piakkoin käymme äänestämään, niin puhun nopeasti. Minä metsästä minä kuljeskelen mielelläni metsässä ja voin sanoa, että jossakin osissa metsiä internetkattavuus ja nopea laajakaistayhteys on, on ehkä liikaa. Kyllä nopean internetin laajakaistayhteyden pitää olla olemassa siellä, missä on vain ihmisiä, eikä vielä missä on eläimiä. En minä tiedä ainakaan, kuinka paljon internet, nopeat laajakaistayhteydet hyödyttävät eläimiä metsässä. Ehkä olisi hyvä, että joillakin alueilla olisi hyviä eurooppalaisia subventioita, joista on hyödytty, jonka avulla on voitu parauttaa, parantaa yhteydenpitoa maaseutualueilla. Minä voisin sanoa, että henkilökohtaisesti minä en ainakaan tarvitse nopeaa nettiyhteyttä metsässä. Eli minä pyydänkin tässä komissiota hyvän tahtoisesti soveltamaan hyvien yhteyksien soveltuvuutta, mutta ei nimenomaan kaupungissa eikä metsäalueella, jolloin se voisi jopa häiritä eläinten hyvinvointia. Siis Ehkäpä eläimet, riista, riista riistaeläimet voisivat tällä tavoin olla paremmin tietoisia metsästäjien saapumisesta sinne paikalle. No, mutta puhuakseni, puhuakseni vakavasti koheesiorahastokin voisi myös antaa oman panoksensa, kun puhutaan tämän kaltaisten laitteistojen käyttöönotosta. Kyllä paikallisviranomaisilla on kuitenkin ensimmäinen sana sanottavanaan. Mutta kun me ajattelemme myös satelliittiavaruutta, sitäkin tilaa pitäisi hyödyntää, jotta voisimme tiivistää yhteyksiä, satelliittiyhteyksiä nimenomaan. Rouva Nirja, nyt ihan lyhyesti loppuyhteenveto, olkaa hyvä. Yes, I'll be brief. Well, look, I'd like... Kiitoksia. Puhun lyhyesti. Haluaisin kiittää teitä kaikkia teidän äh, osallistumisistanne. En ole sitä mieltä, että jonkinlainen kyberuhka olisi ongelma. Tästä huolehtivat palveluntarjoajat ja paikallistoimijoilla on mahdollisuus tarkastella tätä asiaa, joten se ei ole kyllin raskas syy hylätä ehdotusta. Ja haluaisin myöskin sanoa, että tämä koskee hyvin paljon köyhiä alueita. Liittyen siihen, mitä aikaisemmin puhuja sanoi, se, että on olemassa ilmainen datapaketti, jota ei varsinaisesti tarvitse. No, meillä on ihmisiä, älkää kuvitelkakaan muuta, joilla ei ole rahaa edes ruokaan, eikä heillä ole rahaa lämmittää taloaan. Ja viimeinen asia, johon heillä on varaa, on tällainen datapaketti tai mikä paketti se nyt onkaan. Tässä on tarkoitus auttaa noita ihmisiä. Tämä on pieni askel, tämä ei ole valtava investointi, tämä ei ole kylliksi, mutta ainakin se on yksi askel oikeaan suuntaan. Mutta otan kyllä kaikki huomioon tässä ylös. Ja viimeinen puhuja, joka viittasi siihen, että kun on metsässä, no jos teiltä murtuu jalka tai tarvitsette jotakin neuvoja tulen sytyttämiseen, niin eikö olisi mukavaa, että teillä olisi internetyhteys? Vitsit sikseen, tässä kyseessä ei ole vain maaseutu- ja metsäalue, kyseessä ovat köyhät kaupunkialueet aivan yhtä paljon kuin pienet syrjäiset ähm, maaseutualueet. Jälleen kerran todellakin otan kaikki huomiot ylös ja toivottavasti saamme hyvän mietinnön tästä aikaan. Kiitoksia. Kiitos. Kyllähän metsässä voi myös eksyä. Ne, jotka haluatte, jotka haluatte jättää tarkistuksia, siihen on vielä aikaa. 9. maaliskuuta kello 12 on päivämäärä. Valiokunnassa äänestämme kolmas päivä huhtikuuta ja äänestys vastuuvaliokunnassa Itressä 25. päivä huhtikuuta. Hyvät kollegat, nyt siirrymme äänestysosioon meidän esityslistaltamme. Pyydän teitä nyt laittamaan äänestyskorttinne laitteisiin. Teemme tarkistuksen simuloidun äänestyksen. Äänestys alkaa. Ça ne fonctionne pas? Eikö näytä toimivan? Jenom na... No vain pieni kysymys. Kun katson näitä äänestyslistoja, haluaisin kysyä seuraavaa. Oletteko kuluvalla viikolla julkaisemassa kilpailua siitä, kuka on eniten tarkistuksia saanut aikaan yksi kollega 501 tarkistusta esittänyt yhteen mietintöön. Onko tässä nyt jonkinlainen, siis pitääkö meidän kaikista näistä tarkistuksista äänestää systemaattisesti, kaikista niistä vielä koneellisestiko? Anteeksi nyt ensiksikin päätämme nyt tämän äänestystestin. Äänestys on päättynyt. Ehkä on aihetta äänestää blogissa, jos se teille sopii, sillä säästämme aikaa, jos näillä tarkistuksilla on sama päämäärä, eli niiden tarkoituksena on poistaa keskeisiä osia tekstistä. Minä silloin katson, että voimme äänestää niistä yhtenä ryhmänä johdantaosiaan kohdassa kuin myös varsinaista kohdista. Mutta nyt me äänest, lähdemme äänestämään edustaja muurisenin mietinnöstä vuoden 2018 talousarvion suuntaviivoista pääluokka kolme. Meillä on ensiksikin kompromissi 1a. Kuka on puolesta? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 1b puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 43 puolesta. Ensinnäkin 43 äänestyksessä vastaan. Tyhjää. Hylätty numero 44 puolesta vastaan. Tyhjä, hyvä, hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus, suullinen tarkistus. Research infrastructure and SMEs are key enablers of growth and jobs. Puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi numero kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi numero 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus numero 85 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi numero 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus numero 92 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 93 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 94 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 160 puolesta vastaan. Tarkistamme. Tarkistus 160. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi numero kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 108 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi numero seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron esittelijälle numero, kompromissista numero kahdeksan. Very much, Mr. President. On Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kompromissi äh, on kohdalla meillä on yksi pieni suullinen tarkistus, jossa especially-sanan lisäys siis otetaan mukaan higher social impact, korkeampi sosiaalinen vaikutus kaikkien köyhimmillä unionin alueilla – Higher social impact, eli erityisesti vahvempi vaikutus, sosiaalinen vaikutus kaikkein köyhimmille unilla alueilla. Kompromissin numero kahdeksan, suullinen tarkistus lisättynä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi numero 10. Anteeksi, korjaan puheenjohtaja. Tarkistus 134 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi numero 10. Puolesta. Kompromissi 10 vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 139. Neljässä eri osassa. Mutta kompromissi 10, kun hyväksyttiin, ensimmäinen osa raukeaa, toinen osa puolesta vastaan, tyhjää hylätty, kolmas osa puolesta vastaan, tyhjää hylätty, neljäs osa puolesta vastaan siis se raukea ilman äänestystä. Tarkistus 149 puolesta vastaan. Ei ollut ihan selkeää. tarkistamaan sähköisesti 149. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sata viisikymmentä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi numero 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 161 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissin numero 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Kompromissi numero 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 184 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 170 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi numero 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 196 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 199 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Kompromissi 16 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 228 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 230 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 232 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 233 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 234 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 236 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 237 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 238 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 239 puolesta vastaan. No nyt pieni, pieni hetki, tuli pieni epäilys. 238 uudesta puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Tarkistus 2 241 puolesta. No, Anteeksi, 239 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ka- seuraavaksi tarkistus 241, 240 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 200 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 242 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 243 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 244 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 200 246. 244 juuri hyväksyttiin. Anteeksi, sanoi puheenjohtaja 244. Siitähän juuri äänestettiin. 245. 245 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 246 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 253 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 254 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 255 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 256 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 265 puolesta vastaan tyhjää hylätty 266 puolesta vastaan tyhjää hylätty 267 on, vedetään pois 268 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 206, 270 puolesta 260, Anteeksi, korjan puheenjohtaja 269 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 270 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 271 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 272 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus numero 12. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus numero yksi puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Tarkistus numero kaksi puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Tar- Ehdotan, että tarkistus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 olisivat yhteisessä äänestyksessä puolesta vastaan, tyhjä, ja kaikki. Näin voimme äänestää kokonaan tekstistä, näin muutettuna. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 28.3. Vastaan. Näin olen hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Siirrymme seuraavaksi kollega Esteban Gonzales Pontsin mietintöön. Kalastuslaivastojen hallinnointi syrjäisimmillä alueilla. D'abord sur l'amendement 4 et l'amendement 5. Ensiksi tarkistukset 4 ja 5, ketkä puoltavat vastaan. Tyhjää Nämä kaksi on hylätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hylätty tarkistus numero yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni tarkistamme tämän äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 19 vastaan 12. Tarkistus numero 9 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus numero 10 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Numero 11 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Numero 12 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty numero 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty numero 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty tarkistus numero 3 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty ja nyt koko tekstistä Äänestämme näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys on hyväksytty 29 vastaan 3 yksi tyhjä. Onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi edustaja Dupré. Teidän tekstinne on siirretty huhtikuulle äänestettäväksi kohdasta yhdeksän. Minä siitä informoin jo jäseniä kokouksen alussa, mutta sitten meillä on kuitenkin 501 tarkistusta. Edelleen de Prenn toisen mietintöön, joka liittyy Eurodac-järjestelmään. Haluaisin ehdottaa teille, koska meillä on Rova Montelin tarkistuksia, jotka ovat poistavia tarkistuksia, joilla on sama päämäärä ja, ne, ja työjärjestyksen mukaisesti meillä on mahdollisuus ottaa kantaa yhdellä ainoalla äänestyksellä kaikista näistä tarkistuksista. Öö, saanko tälle kannatusta tälle ehdotukselle? Alors qui s'y oppose? Kukaan ei näytä vastustavan. Kuka puoltaa tätä yhteisäänestystä? Kuka vastustaa? Eli voimme siis... Monsieur Arnaud, vous souhaitiez... Edustaja Arnaud halusi käyttää puheenvuoron. Yeah, I'm just... Kyllä. Ihmettelen, miksi joku tekisi 500 tarkistusta eikä itse saapuisi äänestykseen. Vaikuttaa aika naurettavalta ja vaivalloiselta. Eikö totta? No niin, äänestämme sitten. Blokkina kokonais, kokonaan artikloista. Teillä on tämä luettelo. Aloitamme tarkistuksesta 84 ja luettelo loppuu sivulla 24. Ketkä puoltavat näitä tarkistuksia? Kiitos. Ketkä vastustavat? Ketkä äänestävät tyhjää? Suurella enemmistöllä nämä tarkistukset on hylätty. Nyt ehdotan teille samaa äänestyskäyttäytymistä johdantosan kohdille jotka löytyvät sivulta 25 ja 6. sivun puoliväliin, eli yhteisäänestys alkaa tarkistuksesta 17 ja loppuu tarkistuksen 83. Ketkä puoltavat näitä tarkistuksia? Kuka vastustaa? Kuka äänestää tyhjää? Hylätty. Ja nyt sitten lähdemme tarkistuksesta 89 puolesta vastaan. Hyväksytty 95 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Numero 7 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 8 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty numero yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty numero kymmenen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty numero yksitoista puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Numero 460 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhji, tarkist, tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 19 vastaan 13. Tarkistus 13 puolesta vastaan Nostakaa kätenne reippaasti ylös. Tarkistus 13 puolesta vastaan. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 18 vastaan 13. Sitten johdanto-osan kohdista tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1 puolesta vastaan hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta vastaan. Kaikki eivät nostaneet kättään selvästi, joten me koneellisesti tarkistamme tämän Kyseessä on tarkistus 26. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 19 vastaan 13 äänin. Kyseessä oli tarkistus 26. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän 31. Sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 17 vasta 14 äänin. 35 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 20 vastaan 12. Äänen 6 puolesta vastaan. Hyväksytty tarkistus numero 48 puolesta vastaan. Uskoakseni hyväksytty, mutta tarkistamme kuitenkin, koska minulla on pieni epäilys vielä, eli 48. Äänestys päättyy. Hyväksytty 18 vastaan 14 äänin. Tekstistä kokonaisuudessaan äänestys alkaa. Onko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 19. Puolesta 13 vastaan ei yhtään tyhjää ääntä. Onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi me siirrymme äänestämään edustaja Gardiasava Rubialin mietinnöstä koskien rahoitusvälineitä ja tukia Euroopan unionin kohesiopolitiikassa. kompromissi numero yksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Amendement numero 4. Qui pour? Neljä puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus numero 10 puolesta vastaan. Uskoakseni tämä on hylätty, mutta voimme tarkistaa tarkistus numero 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 15 puolesta 16 vastaan. Tämä oli tarkistus numero 10. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus numero kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12, anteeksi 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi numero kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus numero Toista puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissitarkistus 4 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty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 Tähän liittyy suullinen tarkistus ähm, esittelijältä. Kipu. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Koko tekstistä loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 28 ääntä puolesta, kaksi vastaan. Onnittelut äh, Garja Rubial. Et Sur, euh le budget section. Talousarvion pääluokkaan kolme mahdollisia siirtopyyntöjä ei ole. Siirtopyyntöjä ei ole tullut. mutta pääluokat vuodelta 2017. Edustaja Tarant, olkaa hyvä. Kiitos. Unionin tuomioistuin joutuu maksamaan vahingon korvauksia tietylle yrityksille, joka voitti jutun komissiota vastaan. Ja hyvä juttu on se, että rahat löydettiin palkoista ja kulukorvauksista. Ja pyydän, että valiokunta äänestää puolesta. Selitänkö tuon jutun tässä samalla? Se on kyllä toinen kohta. Ensimmäiseen kohtaan liittyen, no, haluaako joku puheenvuoron esittää kysymyksen esittelijälle. Ilmeisesti näin ei ole, joten kyseessä on siis ensimmäinen siirtopyyntö Euroopan tuomioistuin. Meidän pitää äänestää sähköisesti, eikö? Eli kukaan vastusta, vastustusta ei ole, ja summa ei ole sellainen, että se vaatisi äänestystä, joten ellei kukaan vastusta, tämä katsotaan täten hyväksytyksi. Sitten ja tämä on toinen siirtopyyntö, olkaa hyvä. No tämä toinen liittyy joustavuuteen oikeusasiamiehen toimistossa hyvin pieni siirto tämäkin. Tässä tarkoitus on yhdestä vakivirasta tehdä määräaikainen. Selityspyyntöjä ei ole, äänestys ei ole pakollinen, eli kuka vastustaa. Siirtopyyntö katsotaan näin hyväksytyksi. Edustaja Holmeier olisi voinut esitellä meille kiinteistöpolitiikkaa koskeva mietintön, joka liittyy Frontexiin, mutta koska esittelijämme ei sitä voi tänään tehdä. Lykkäämme äänestystä sen osalta ja me olemme päässeet näin äänestysten päätökseen tänään. Haluaisin kertoa muutamia aikataulun muutoksia. Seuraava valiokunnan kokous on 20.21. maaliskuuta ja ylimääräinen kokous 27. maaliskuuta kello 18.30 ja 30. maaliskuuta tämän jälkeinen kokous, joten olkaa hyvä ja kirjatkaa nämä kalenteriinne. Muita asioita ei ole, ellei kysymyksiä ole. Päätämme valiokuntamme kokouksen tähän. Kiitoksia osallistumisestanne ja hyvää iltaa.